about the meeting, about the study. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I think, uh... Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Meillä on varmastikin jo mukavasti porukkaa paikalla, mukaan lukien keskeiset toimijat näissä maksuviivästysasioissa. Ja erikoistäisistunto jatkuu vielä jonkin aikaa ja olen esittänyt vetoomuksen tuossa kokouksessa Euroopan neuvoston puheenjohtajalle, että sisämarkkina-asiat asetettaisiin neuvoston listalla varsin korkealle. Ja otin vapauden kutsua tutustumaan meidän valiokuntamme työhön ja millä tavalla voisimme auttaa siinä. Koordinaattorit saattavat olla samaa mieltä myös tästä, mutta tämä on kuitenkin hyvä mahdollisuus nyt kun, silloin, kun meillä on neuvoston puheenjohtajamaan edustaja paikalla. Ja ihan lyhyesti muodollisiin asioihin. Meillä on esityksestä luonnos jaettu. Muistutan teitä, että olemme huomennakin tässä salissa. Ja tämä on aika kaikuva ja laaja huone sali. Ja to- toivottavasti sali on huomennakin kohtuullisen täynnä, kun meillä on tärkeä sessio, jossa kuuntelemme herra Kregin mielenkiintoista mietintöä kuluttajille ja kansalaisille tarkoitettu yhteismarkkinoiden toteuttamisesta. Meillä on myös ilo toivottaa tervetulleeksi Itokäisen Mario Monti ja puhumme hänen mietinnöstään. Ja myös tämä liittyy Grekin mietinnöstä käytävään keskusteluun. Se on varmasti huomenna sisämarkkinoasiassa hyvä päivä. Ja meillä on myös kaksi äänestystä tänään. Me äänestämme pelkästään Rova Weilerin mietinnöstä. Ja sitten meillä on koordinaattorinen kokous tämän jälkeen, koska valitettavasti herra Treskovski ei pystynyt saapumaan hänelle tuli yllättäviä esteitä. Hänet pidätettiin yllättävästi Puolassa ja, ja tämän, hänen asiansa otettiin ää, sitten esityslistalta. Näin ollen koordinaattorilla on pitemmän aikaa. Toivottavasti voitte hyväksyä tämä esitys, on oikeastaan hyvä. Ja muita ilmoitusasioita ei ole. Vain muodollisesti il- pyydän teitä tutustumaan kokouksen pöytäkirjaa, joka pidettiin 23. helmikuuta 16-18 maaliskuuta. Jos teillä on jotakin vastaväitteitä, niin ilmoittakaa sitä huomiseen aamuun mennessä ja sitten voidaan sitten tehdä mahdolliset muutokset muilta osin. Ne katsotaan tulleen hyväksytyiksi. No niin, sitten siirrymme erääseen tärkeään lainsäädännölliseen mietintöömme, joka on nyt ensimmäisessä käsittelyssä äh, rouva Weilerin johdolla ja toivotan hänet tervetulleeksi ja kiitän häntä tekemästään työstä. Hän kertoo tarkistuksista, joita on esitetty ja sen jälkeen annan varjoesittelyt puheenvuoron herra Hanslik, Kreutzmark, Rova Ryyle ja Kosisnik. Herra Kosisnik oli täysistunnossa, hän varmasti tulee pikapuoliin. Ja sitten muut jäsenet, jotka haluavat puhua tästä ja sitten Rova Brinkman lienee täällä, joka hän esittelee omat tarkistuksensa. Sitten Rova Vajakki on täällä. Hekin saavat puheenvuoron. Eiköhän aloiteta sillä, että Rova Weiler <clears throat> kertoo näkemyksensä tarkistuksesta, jota hän on saanut tähän mennessä. Annan teille puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloittaisin sillä, että minulle ja monelle kollegallekin varmasti oli aivan hämmästyksen aihe, että tässä oli yli 200 tarkistusta tästä, tässä tähän mietintöön. Ja nekin olivat, siinä tuli näkyviin eri, ryhmien erilaisia kantoja. Alussa näytti kuitenkin siltä, että tämä ei suinkaan helpota asiaa, mutta kuitenkin tilanne on kehittynyt siten, että Anteeksi, mutta nyt Englannin kanavalta kuuluu jotakin kummallista. Englantiko, kysy. Tarkistaisin, että mikä siellä Englannin kanavalla on tilanne. Jatkakaa, olkaa hyvä. Minulla on kyllä mikrofoni päällä. Kuuluuko nyt? Kuuluuko nytten? Okei. Okay. No niin, puheenjohtajan pitää sitten kuitenkin ymmärtää joka tavalla. Aloitetaanpa vielä kerran alusta. Nämä monet tarkistukset, yli 200 tarkistusta, eivät ole pelkästään, eivät hämmästyttäneet pelkästään minua, vaan monia muitakin. Ja toisaalta voin jo nyt sanoa, että, että on ilahduttavaa, että huolimatta näistä hyvin erilaisista käsityksistä me tänä päivänä aamupäivän keskusteluissa varjoistelijoiden kanssa käsittelemme tarkistuksia. Pääsimme kuitenkin suurille, sille, sille, sille yhteiselle linjalle, mitä pitkin edetään eteenpäin. Olen, ollut, olen iloinen siitä, että me tässä olemme tukeneet sitä, tätä linjaa, joka meillä on ollut alussakin. Me olemme kuitenkin painopistettä muuttaneet vähän toisenlaiseksi kuin mitä komissio niitä kaavaili. Ja me emme tähtää soft, law, soft law lakiin, vaan pikemminkin sillä tavalla, että sanktioistakin olisi apua. Nyt tulee sellainen tilanne, että meille tulee laki, joka ei ole liian mutkikas, eikä äh, siinä ei ole myöskään liikaa poikkeuksia, eikä tehdä kovin suuria eroja, vaan pikemminkin tästä tulee laki, joka äh, luo tasapainon äh, julkisen sektorin liiketoimien ja julkisen sektorin toimeksiantojen ja taas toisaalta yksityisten toimeksiantajien välillä. Tämä äh, tuli esille jo kahdessa kuulemistilaisuudessa, että tämä vetoaa sen puolesta, että saadaan suhteellisen yhtenäinen säännöstö ja vähän poikkeuksia. En nyt tule käymään läpi kaikkia yli 200 tarkistusta, koska tämän päivän linjauksessa varjostelijoiden kanssa eräissä periaatepäätöksissä tuli, kävi ilmi, että monet tarkistukset osoittautuvat tarpeettomiksi, koska ne ovat oikeastaan jo sisältyvät direktiiviin. Tärkeää keskustelun kannalta ja päätöksentekoa varten oli varmastikin myös se, että löysimme tasapainon yhtäältä tästä käytännönläheisyydestä ja taas toisaalta sen suhteen, että ne kansalliset säädökset, joita kansallisvaltioissa on jo, kuten Britanniassa tai Alankomaissa, että niitäkin voidaan jatkaa niin kuin oikein on. Eräissä kohdissa me tulemme pääsemään konsensukseen. Tärkein uutuus on mielestäni se, että kaikki varjoesittelijät kaikista poliittisista ryhmistä – ja siihen voidaan sanoa, että kaikki poliittiset ryhmät olivat tänään paikalla, että kaikki ryhmät ovat antaneet ymmärtää, että ne haluaisivat kernaasti harmonisointua, ei pelkästään tasos, tason, siis sanktioiden tasosta, siis kahden prosentin tai yhden prosentin tasosta, niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille, vaan ne, että ne haluaisivat myös yhtenäisiä maksumääräaikoja. Jos näin tullaan päättämään, ja huhtikuun lopussa, niin silloin kävisi tarpeettomaksi tällainen erityissäädös julkiselle sektorille ja sen toimeksiantajille. Myös minulle oli kohtuullisen vaikeaa ottaa tämä asia huomioon, eli siis 30 päivää maksumääräajaksi julkisella ja yksityisellä sektorilla plus, plus se poikkeus, mikäli se on perusteltua, siitä, sitä me kannatamme alusta pitäen, että näin tulee olemaan. En nyt tietenkään voi lopullisesti sanoa, koska tapaan Strasbourgissa varjosittelin, mutta todennäköisesti tulee olemaan sellainen tilanne, että meillä tulee olemaan 60 päivää B2B, eli business to business kaupoissa. Tämä on se suuri linjaus, jonka olen nyt voinut havaita. Tämä tarkoittaa sitä, että luovutaan nykyisestä periaatteesta tai tähän asti periaatteesta ja siirrytään harmonisoinnin suuntaan. Ja lopuksi vielä toteaisin, että minä itse henkilökohtaisesti, mutta myös minun ryhmäni on minua tässä tukenut eh, tässä poliittisessa näkemyksessä, että meillä on eh, sopimusvapaus, periaate ja neuvotteluvapaus ja sitä, sitä pidetään edelleenkin kiinni. Näin kuitenkin, että tämä, vali, tämän valiokunnan enemmistö on ottaa enemmän huomioon tämän harmonisointiajatuksen kuin tämän sopimuksen vapausperiaatteen. Ymmärrän tietenkin ne erilaiset näkemykset, joita on eri PK-yrityksissä, siis siinä ryhmässä liike-elämässä, joita me haluamme auttaa tällä lailla. Tiedän, että osa PK-yrityksistä haluaisi tiukempaa sääntelyä, ja taas toinen osa PK-yrityksiä haluaisi enemmän joustavuutta. Mutta, koska, kuten kollegat ovat sanoneet, että kaikkia ei voida tyydyttää, niin tulen tukemaan sitä ehdotusta, että meillä olisi säädös, B2B eli bisnessektorille, että siitä saataisiin kompromissin henkinen konsensusesitys, jonka mukaan saataisiin 60 päivää maksuajaksi ja siitä voitaisiin sitten tehdä päätös. Tämä oikeastaan tällä hetkellä se suuri linja. Kaikki muut kohdat lienevät siis jo, jossa me emme, lähdemme kahden prosentin sanktiosta, että siitä ei pidetä rangaistuksena, vaan ehkäpä voitaisiin nostaa no, korkoja. Se tulee olemaan vielä neuvottelukysymys, josta puhumme Strasbourgista, mutta en usko, että siinä tulee olemaan suurempia ongelmia. Kuitenkin ratkaiseva linjaus on, eh, joka kävi ilmi meidän valikuntamme eh, joka jäi auki vielä valiokunnan viime keskustelussa, on se, että enemmistö muista ryhmistä haluaisi harmonisointia. Ja tämä on, tämän pitäisi koskea Tämä pitäisi sitten muistaa. Tämän saavat nyt tietää nekin kollegat, jotka eivät ole mukana suoraan näissä neuvottelussa. Kiitoksia. Thank you very much indeed for, um, for your very um, comprehensive review. Kiitoksia tästä erittäin kattavasta katsauksesta. Pyrimme ottamaan nämä näkemykset huomioon. Kuten ymmärsin, teillä on myös kompromisseja miltei kaikkiin kohtiin jotka ovat peräisin niistä keskustelusta, joita olette tänään käynyt. Edustaja Hansvik seuraavana. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. E, bardzo się cieszę i chciałabym pogratulować. Olen oikein ilahtunut nähdessäni nämä tulokset. Haluaisin onnitella esittelijää, koska meidän yhteistyömme on ollut erittäin hedelmällistä tähän mennessä. Tämän päivän kokous vahvistaa vain tätä erittäin hyvää yhteistyötä. Ryhmämme näkemys on se, että olemme kyllä esittäneet useita tarkistuksia ja ne voidaan ryhmitellä neljään osaan. Ennen kuin kerron niistä, voin kertoa teille, että, että vaikuttaa, että maksuviivästykset eivät liity pelkästään julkisen sektoriin, vaan ne koskevat myös pk-yrityksiä. Siitä syystä meidän ehdotuksemme onkin, että tarkastelemme pk-yrityksiä ja yritämme auttaa niitä yhtenäismarkkinoilla. Siitä syystä uskomme, että tämä maksuviestysdirektiivi on erittäin hyvä ja pk-yritykset oikein odottavat sitä. Siitä huolimatta meidän ei tulisi missään tapauksessa syrjiä julkisia instituutioita tai pk-yrityksiä. Meidän täytyy puhua todella toimivasta sisämarkkina-alueesta vasta silloin, kun säännökset koskevat kaikkia. Jos kriisin ajalla me haluamme auttaa pk-yrityksiä, meidän täytyy olla myös tietoinen siitä, että nimenomaan likviditeetti on kaikkein tärkein kysymys. Tulot täytyy saada tulotettua oikeaan aikaan ja tästä syystä useat näistä tarkistuksista me pyrkivät siihen suuntaan, että harmonisoidaan ja säännellään näitä asioita myös yritysten välisissä suhteissa. Mikä merkitsee sitä, että yritysten välisissä suhteissa puitteissa ja sopimuksissa haluaisimme määritellä maksimiajaksi 60 päivää. Kun sitten puhutaan julkisten yritysten ja yksityisyritysten välisistä suhteista, niin silloin tuo määräaika olisi 30 päivää ja mahdollisesti myös 30 päivää erityistapauksissa lisää. 30 plus 30. Sanktiot, jotka mainittiin, Niissä olemme sitä mieltä, että ne eivät välttämättä tuo myönteistä lopputulosta. Tässä viittaan, viittaan 5 prosentin ehdotukseen. Tämä on taakka, joka on liian raskas yrityksille. Ja kun puhutaan yleensä elinkeinoelämän edustajille, niin vaikuttaa siltä, että yritykset eivät etsi mitään ylimääräisiä korvauksia, vaan haluavat mieluummin saada tulot silloin, kun niiden aika on. Tästä syystä vaikuttaa siltä, että olisi hyvä hylätä tämä 5 prosentin sanktioehdotus. Useimmat tarkistukset ovatkin menossa siihen suuntaan ja tämän päivän kokouksen seurauksena, kuten esittelijä jo totesikin, todennäköisesti pääsemme yhteisymmärrykseen ja todennäköisesti siis tämä 5 prosentin sanktiomäärä poistetaan. Lisäksi puheenjohtaja, tuen Euroopan komission ehdotusta siitä, että julkisen puolen yrityksiä ja yksityisyrityksiä tulisi kohdella samalla tavalla. Toivottavasti näin saamme aikaiseksi yhteisen kannan. minä olisin sadan euron kiinteän summan kohdalla silloin, kun puhutaan ja kun puhutaan tietyn summan ylittävistä transaktioista, niin olisin tätä yhden prosentin määrää vastaan. Mutta toivottavasti löydämme kompromissiratkaisun, joka tyydyttää meitä kaikkea. Tässä oikeastaan kaikki, mitä minulla oli sanottavana, ja haluan vielä kerran kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä. Mrs. Hanslick. Uh, Mr. Kreutzmann. Kiitoksia sitten herra Kreutzmann. Kiitoksia puheenjohtaja nyt kun näen oikeastaan yllätyksekseni, niin meillä on, olemme saaneet kompromissi, jota ei nyt lopullisesti ole vielä hyväksytty, joka auttaa pk-yrityksiä. Tämä oli tavoitteenakin. Ja ja kompromisseissahan on aina sellainen tilanne, että kaikkien toivomukset eivät tietenkään toteudu. Komissio ehdotti 5 prosentin äh, maksu, äh, rangaistusmaksua, sitten keskusteltiin, onko se ok, että vain julkisella sektorilla, että mitäs yksityiset, koska puhutaan kuitenkin tasavertaisesta kohtelusta, se oli ongelma. Tulevaisuudessa Saksassahan me, me tiedämme sakkomaksu, me emme tunne sakkomaksuja ylipäätään Saksassa, mutta voidaan se ottaa käyttöönkin, mutta meidän oikeusjärjestelmässämme ei ole maksu, siis sakkomaksuja. Ja sitten päästettiin järjestelmän muutokseen, ja, jolla myös autetaan pk-yrityksiä. Ja kollega Weilerhan sanoi, että tämä on yksinkertaisempi säädös kuin komission säädös. Tämä on yksinkertainen, se voidaan selittää kolmessa virkkeessä. Meillä on sopimusvapaus, julkis, julkisella sektorilla 30 päivän aikana. Ja siitä voidaan puhua 60 päivästä sitten, sitten yksityisellä jopa 60 päivän sopimusvapaus. Siitä voidaan hyväksyä mitä halutaan, mutta ei enempää kuin 60. Sitten kaikissa keskusteluissa PK-yritysten kanssa on sanottu, että tämä auttaisi enemmän PK-yrityksiä, jos, jos he, niillä olisi juridinen oikeus enempää kuin 60 päivään tämä auttaisi pk-yrityksiä. Meidän ei tarvitse selittää mitään. Ja sitäkin konsensus varmaan valitsee meillä, vaan meidän voisi ottaa vain könttäsuuruinen perintämaksu eikä mitään prosenttilukuja painotan nimenomaan sitä, että tässä on kysymys paradigman muutos, eli 60 päivää ja sitten pieni sanktiointi on mahdollista, ikään kuin peruskorko, sit sitten seitsemän. Tämä tietenkin korvaa nämä 5 prosentin sakkomaksut. Se oli oikeastaan suuri sopu tänään aamupäivällä varjojen kokouksessa. Jää nähtäväksi, miten, ja, miten Strasbourgissa sitten tulee käymään ja minkälainen lopputulos saadaan. Ja voidaan tehdä päätös huhtikuun lopussa. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Kreutzmann. Uh, Mrs. Kiitoksia, edustaja Rula. Minäkin kiitän esittelijää, mutta haluaisin mainita yhden kohdan, jonka muotoilu on minusta ristiriitainen. Minusta on hyvin tärkeää, ettei puhuta rangaistuksesta ja rangaistusmaksusta, sakkomaksusta. Onko puhutaan viivästyskorkojen korottamisesta. Jos joku määräajan puitteissa ei maksa, niin silloin täytyy maksaa korkeampaa viivästyskorkoa, mutta se ei ole mikään rangaistus, vaan se on seuraus maksamattomasta maksusta. Ja tämä on aivan toinen juttu, tämä järjestelmän muutos, josta herra Kreutzmann aivan oikein puhui, se toteutuu silloin, kun tämä rangaistusmaksu otetaan pois. Ja että tulevaisuudessa puhutaan vain viivästyskoroista, täytyy sanoa, että tämä on ainoa mahdollisuus, miten meidän ryhmämme voi hyväksyä tämän <clears throat> niin, että, että jos sakot tai rangaistukset tulevat mukaan, niin, niin silloin me joudumme hylkäämään tämän ehdotuksen kokonaisuudessaan. And then finally from me, uh, ja sitten lopuksi vielä viimeinen varjoesittelijä. Tämän jälkeen on sitten vielä puheluettelolla. From the industry committee, who I very much... Gebhardt ja sen jälkeen myöskin teollisuusvaliokunnan edustaja ja kaksi muuta edustajaa. And then in the meantime, Mr. De Jong. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen mielelläni samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat kiittäneet edustaja Vaileria tästä yhteistyöstä. Minusta sitä voidaan laajenta koskemaan kaikkia. Varjoesittelijä on ollut todella miellyttävä työskennellä tämän asian parissa. Myös siitäkin syystä, että se on niin tärkeä asia yrityksille. Tätä taustaa vasten haluan mielelläni olla mukana yksinkertaistamassa näitä tarkistuksia Esimerkkinä voi mainita, että esitimme tarkistusta tässä business to business puolella, eli että meillä olisi kiinteä määräaika 30 päivää, mutta nyt ollaan menossa 60 päivän suuntaan. Minusta se on aivan erinomaista. Ja sitten näistä kustannuksista on mainittu mm, perintäkuluista että niissä olisi kiinteä määrä, jotta vältettäisiin byrokratia. Sekin on oikein hyvä ehdotus. Ja sitten kun puhuttiin korkotasosta, niin siinäkin on ollut samaa mieltä enemmistön kanssa, kun on puhuttu siis viivästyskoroista. Tietysti ei saa olla sitä illuusiota, että tämä jollain tavalla rajoittaa sopimusvapautta. Nythän meillä on myös rajoitteita tietyissä kaupankäyntimuodoissa ja ongelmat ovatkin siinä, että ne tietyillä yrityksillä on mahdollisuus viedä sopimuksen rikkojat oikeuden eteen. Toisilla taas ei ole siihen riittävästi resursseja. Eli näillä ei ole riittävästi todellista vaikutusvaltaa. Siitä syystä meidän täytyy ottaa käyttöön selkeät kriteerit niin, että oikeuden eteen ei ylipäätään ole pakko mennä. Ja näin. Me vain täydennämme sitä käytäntöä, joka tällä hetkellä on jo olemassa. Sitten on yksi asia, jossa enne välttämättä heti seuraa konsensusta. Se koskee poikkeusta julkisille viranomaisille. Alankomaissa käytännössä, jossa meillä 30 päivän määräaika on voimassa – niin tällä hetkellä sitä rikotaan hyvin voimakkaasti. Ja olen pelkään hieman sitä, että jos otamme tämän käytännön tähän mukaan, niin se johtaa epämääräisyyksiin ja epäselvyyksiin. Meillä täytyy olla ihan ehdoton aikaraja, siis esimerkiksi 30 päivää, mutta ei mitään poikkeusjärjestelyjä, jotka saattavat johtaa ylimääräisiin käytäntöihin. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Right, let's uh, move now to... Kiitoksia sitten jäsenten, muiden jäsenten puheenvuorot. Meillä on muiden lisäksi vielä herra Hanno, herra Schwab, listan päättäjä. Rova Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan esittää kiitoksen Barbara Weilerille tästä hyvin tehdystä työstä, joka ei ollut yksinkertainen, homma, varsinkin tällainen asia, joka on hyvin kuumakin peruna, herkkä asia, on kysymys liiketoiminnallisista edellytyksistä yrityksissä, mutta on kysymys julkisista yrityksistä ja, ja niistä, siitä, miten niitä kohdellaan. Tällä hetkellä olemme oikein hyvällä tiellä hyväksymässä hyvää, oikein hyvää mietintöä, jota ymmärtääkseni kaikki poliittiset ryhmät voivat tukea, joka on minusta oikein hyvä asia. No siitä huolimatta minun täytyy hieman ihmetellä sitä, miten tämä keskustelu on kehittynyt ja miten sitä on käyty. Ja, ja jota Barbara Weilerkin eh, ihmetteli, eh, että vaikkakin kaikissa tähän asti keskusteluissa, kun on puhuttu joistakin asioista, on puhuttu sopimusvapaudesta ja oikeasta edustettu toisenlaista kantaa. Oikeastaan oikeistoryhmät olivat niitä, jotka nostivat korkealle sen lipun, että sopimuksen, sopimusvapaus on tärkeä asia ja me, meidän pitää vaalia sitä. Me taas halusimme säännellä enemmän. Nyt meillä on taas hyvin päinvastainen tilanne. No, ehkä voimme sen hyväksyäkin. Ehkä me vielä ryhmässämme vieläkin keskustelemme tästä, onko tämä kompromissi hyväksyttävissä vai ei. Kuitenkin meidän ryhmämme, kuitenkaan meidän ryhmämme ei halua rakentaa mitään esteitä tälle tielle, mutta me tulemme vielä pohtimaan asiaa. Tässä yhteydessä kuitenkin haluaisin kysyä Euroopan komissiolta ja oikeudelliselta yksiköltä kantaa tähän asiaan, koska minä pelkään, että jos me jollakin sektorilla menemme liian pitkälle, niin kuin tässä B2B, business-to-business-sektorilla ja, ja sopimu, sopimuksen vapaudesta luopumisessa, niin kuin herra Kreutzmann sanoi, se on kuitenkin 60 päivän sisällä. Meillä on sopimisen vapaus. Eh, voiko se johtaa siihen, että loppupeleissä meillä ei olekaan mitään säädöstä, koska, koska eh, eh, voidaan sanoa, että tämä ei sitten sovikaan meille, tai sitten Euroopan Haluaisin todellakin olla varma, että tätä ei voida käyttää vipuna sitten neuvostossa tai komissiossa sen suuntaan, että ei olekaan, ei saadakaan säädöstä. Tämä on oikeastaan se, mitä me missään tapauksessa emme voisi hyväksyä. Ja haluankin kuulla, miten muut elimet Euroopan unionissa tähän asiaan suhtautuvat. Well, thank you very much, Mr. And... Uh, Kiitoksia, Mr. Gephardt. Tietysti ehdottomasti näin puheenjohtajan näkökulmasta olen ollut huolissani ja pyrkinyt varmistamaan sen, että nämä ehdotukset ovat todella juridisesti vakaita. Sehän meidän täytyy ehdottomasti tietää, niin kun sitten loppuäänestys koittaa. Massi Pildalko, seuraavana. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella teitä oikeudellisesta ja parlamentaarisesta kyvystänne, niin että tämä tässä valiokunnassa tämä direktiivi onnistui. Juurivaliokunnassa taistelimme kovin niin, että me saisimme tämän työstettäväksi, mutta hävisimme. Mutta aivan kuten te sait, sanoitte nyt ja Evelyn Gebhardt sanoi aikaisemmin, se, että Anteeksi, tämä on ikävä. Täällä on todella paha häiriö tuossa teidän mikrofonissa. Ehkä te voisitte mm, siirtää kännykkänä sivuun tai jotain muuta, tai siirtyä toiseen mikkiin. Ah, okay. Let's try. Is the, it's the handy, I think. Is the, ah, is the, ah, sorry, like that, no? Sorry, because my mi movimiento no es fácil tampoco para llegar a otro, micrófono. Pero yo digo que el hecho... Niin sanoin, että aivan kuten te sanoitte, on te annettava hyvää lainsäädäntöä. Keskustelusta olen kuullut, että pienet yritykset odottavat kuin kuuta nousevaa tätä direktiiviä. Kaikkein tärkeintä lainsäätäjänä on tehdä hyvää lainsäädäntöä niin, että otamme huomioon oikeuden ja toimimme johdonmukaisuudesti lainsäädännössä. Juri valiokunnassa olemme pyrkineet antamaan oman panoksemme joihinkin artikloihin. Minulla on tällä tarkistuksia, joiden kautta olemme halunneet tuoda myös jotain lisäpanosta ja olen oikein iloinen, että tässä keskustelussa tänään on sanottu, todettu, että artiklan 5 sanktioiden poistaminen, joka oli erittäin huono asia, kun ajatellaan johdonmukaista hyvää lainsäädäntöä, niin toivon, että tämä menee näin loppuun asti ja että parlamenttiin käsittelyssä tämä pysyy tällaisena loppuun asti. Mutta nyt salavihkaa ollaan tekemässä tarkistuksia ja tällaisia epätyypillisiä sanktioita jotka mielestäni pitäisi hylätä. Tarkoitan espanjalaista kollegaani, suurta ystävääni, herra Echeverria, kun hän sanoo, että tapa torjua näitä ilmiöitä on ottaa käyttöön julkisten viranomaisten vakuutus koske viittä päivää vi, eräpäivän jälkeen ja tämän vakuutuksen kautta sitten nämä velat maksettaisiin. Jos kyseessä olisikin vakuutus, joka edeltäisi tätä, niin se olisi hyvä, mutta viiden päivän jälkeen ne vakuutus on aivan hölynpölyä. Minä kyllä tiedän, kuinka täysin riippumaton ja kunnioitettava ystäväni on. Mikäli näin ei olisi, niin olisin varma, että tässä on kyse jostain vakuutusyhtiöiden lobbista, joka koittaa ujuttaa tänne jotakin sietämätöntä sisään. Tämä merkitsisi kallista uudistusta ja se olisi täysin absurdia tässä direktiivissä kokonaisuudessaan. Sitten nämä viivästyskorot, joita olisi vähennettävä niin, että se vastaisi laillista korkoa. Mitä muuta määritelmää ei voida hyväksyä aikaisemmin koskien pienyrityksiä. Olemme nähneet tilanteita, joissa suuryritykset sopivat pienemmistä koroista kuin mikä on laillinen korko. Tätä lainsäädäntöä emme voi hyväksyä. Aivan kuten sanoin, pienyritykset todella odottavat tätä direktiiviä e, niin, että auttaisimme niin, että, niin että ne eivät sitten suuryritysten kanssa joutuisi sopimaan pienemmistä koroista, joka olisi täysin lainsäätäjän hengen vastaista. Ja lopuksi haluaisin todeta, että on vaarallista laajentaa direktiivin soveltamisalaa, kun ajatellaan tätä julkista viranomaista, julkista yhteisöä. Minä ja kollegani, jotka yhdessä allekirjoitimme tarkistukset, haluamme täysin tiukan määritelmän tälle viranomaisille ja julkiselle vallalle – jota varten tätä maksusuojaa suunnitellaan. Mikäli säädämme niin, että yritykset, joilla on enemmistö julkista pääomaa, 50 prosenttia julkista pääomaa, se merkitsisi vaarallista tilannetta julkisessa äh, er- viranomaisten on pitänyt jo sopeutua moniin rajoituksiin, joita kussakin maassa on, e, ja on noudatettava erilaisia vaatimuksia, jotka koskevat näitä julkisia yrityksiä. Meidän pitäisi vain pitää hyvin tiukkana tämän julkisviranomaisen määritelmä. Muussa tapauksessa toimimme omaan henkemme vastaisemme, vastaisesti ja tekisimme huonoa lainsäädäntöä eikä silloin tätä asiaa tässä valiokunnassa pitäisi ollenkaan käsitellä. Kiitoksia puhemies. Uh, well, thank you very much indeed for taking the trouble to come to... Kiitoksia kovasti siitä, että vitsitte tulla tänne paikan päälle kertomaan näkemyksistä. Me olette kovasti tervetullut myös tulevaisuudessa. Nyt seuraavana sitten täällä ovat seuraavat puhujat. Mrs. Van Yu, Mr. Wang Nok, Mr. Schwab, Mrs. bilt ja Mr. Arias. Um, I'd like, quite like to close the list there. We... Nyt haluaisin sulkea puhujaluettelon en nyt kuitenkaan katkaista tätä keskustelua, voimme aloittaa koordinaattoreiden kokouksen myöhemmin, joten... Propunerea pe care o discutăm este cu adevărat o propunere. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Tämä ehdotus on todellakin varsin tärkeä ja meidän täytyy varmistaa, että ne, jotka maksavat oikein, että, et, ettei kuitenkaan äh, ruveta käyttämään pakotteita ja myöhästyneet maksut, viivästyneet maksut kuitenkin haittaavat pk-yritysten toimintaa monessakin paikoissa. Ja nämä pk-yritykset eh, sitten vaikeuttavat monia, vaikea taloustilannetta monissa maissa. Eh, minä pidän hyvänä tätä eh, esittelen Vailerin työtä, kuten myös varjostelijoiden tekemää työtä. Jollakin tavalla he ovat onnistuneet esitteli ja varjoesitteli ovat pystyneet pääsemään kompromissiin. Ja tämä kompromissi kuitenkin kattaa useimmat asiat tässä paketissa, mutta kuitenkin haluaisin, että, että tämä 5 prosentin, 5 prosentin sakkomaksu säilyy. Ei niinkään ehkä yksityisen, mutta varsinkin julkisilla sektorilla. Osa liberaalikollegoistani on tällä kannalla Muilta osin me ehkä sitten emme saa tästä direktiivistä riittävän tiukkaa. No nyt jos maksumääräajat, maksuajat ovat 30 päivää tai 60 päivää, mitä sitten tapahtuu, jos 60 päivää ei äh, noudateta? Ei ole mahdollisuutta äh, saada äh, rangaistuskorkoa käyttöön, niin monet direktiivi, monet jäsenvaltiot jättävät panematta täytäntöön tämän direktiivi. Se, mitä on kompromissista puhuttu, se varmasti saa kaikkien ryhmien tuen. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Um... Kiitoksia. Tänne vielä joku haluaa päästä puheenjohtajalla, niin haluaisin nyt tietää sitten, että haluatteko tällä tulla sinne, niin voin sitten sulkea luettelon. Edustaja Roitova, viimeiseksi tullut mukaan. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää ja onnitella Barbara Weileria hänen tekemästään pitkästä työstä. Tämä on erittäin keskeinen asia. Hän on käyttänyt paljon aikaa järjestääkseen useita kokouksia eri osapuolten välillä. Haluaisin kiittää häntä myös siitä, että hän on ottanut mietintöluonnoksessaan huomioon huolet, joita itse olen muiden kanssa täällä esittänyt koskien tätä komission käsittämätöntä erottelua yksityis- ja julkisyritysten välillä. Kollegani kanssa meistä tuntuu paremmalta, että artikla 5 vain poistettaisiin ja säilytettäisiin artikla 3, joka kattaa kaikki elimet riippumatta niiden asemasta. Olen nähnyt, että muiden poliittisten ryhmien kollegat olivat järkelleet samalla tavalla. He poistivat artiklan kolme ja yleistivät artiklan viisi säännökset kaikkiin Äh, toimii, niin Tämä on sama logiikka ja minun mielestäni on täysin välttämätöntä poistaa tämä kahden artiklan välinen toisto, koska se aiheuttaa pelkästään sekaannusta. Uskon, että äh, tässä valikunnassa päästään tässä sopimukseen. Halusimme ottaa myös erityismekanismin mukaan niin, että annettaisiin 60 prosenttia 60 päivän poikkeus sairaaloille, koska on otettava huomioon terveydenhuoltojärjestelmien organisointi ja valtioiden ja Joissakin valtioissa 30 päivän määräaika on täysin mahdoton noudattaa, vaikka hyvää tahtoa löytyisikin. Edelleen määrää, joista meistä tuntui siltä, että, että, että voidaan ottaa huomioon vahingonkorvaukset niin, että rangaistaan pitkään viivästyksiä 30 päivän jälkeen eikä ensimmäisen viivästyspäivän jälkeen, koska tässä tapauksessa kyseessä olisi kaksinkertainen rangaistus niin, että se lisättäisiin viivästyskorkoihin ja muihin kuluihin. Mm, tarkistuksia on paljon. Barbara, sinulla on varmasti paljon työtä, mutta minusta tuntuu kuitenkin, että suurimmassa osassa mennään oikeaan suuntaan ja henkenä on se, että pyritään yksinkertaistamaan ja saattamaan tasanarvoiseksi tilanteita. Haluan, että haluaisin auttaa Barbara ja uskon, että tässä päästään vielä konstruktiivisiin kompromisseihin, joilla teksti paranee. Kiitoksia. Oui, alors merci à, à Barbara pour la qualité de son travail. Kiitän Barbara tästä laadukkaasta työstä. Hän on myös kuunnellut tarkkaan kaikkia osapuolia. Kollegana tässä edellä sanoi jo kaiken sen, mitä, mistä olimme yhdessä sopineet. Olemme aivan samoilla linjoilla koskien näitä tarkistuksia, jotka käsittelevät julkisia yrityksiä ja viranomaisia. Haluaisin vain lisätä yhden asian. Meistä tuntuu, että nämä könttäkorvaukset voitaisiin, niitä voitaisiin pienentää niin, että ne kuitenkin olisivat varoittavia kokonaisuudessaan. En halua mennä yksityiskohtiin, mutta ehdotamme kolmen prosentin korvausta, kun viivästystä on 60-80 prosenttia, ja sitten korvaus olisi 5 prosenttia 90 päivän jälkeen. Mielestäni tämä olisi riittävä korvaus viivästysten sattuessa niin, että voitaisiin myös näitä maksamatta, että, että maksamisessa viivästelijöitä rangaista. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska varjoesittelemme jo sanoi sen, mitä voin kannattaa. Kiitän näistä rakentavista rakentavasta työstä, jota Vailerin johdolla oikeastaan toteasi vielä yhden asian. Tämä vaikutusarviointi, jonka komissio teki, on osoittanut, että ratkaiseva tekijä Tällän, näiden vii, viivästysvaatimusten toteutupanemiseksi oli se liikeyhteyksen säilyttäminen. Ja, ja tämä tilanne ei muutu tämän direktiivin myötä. Siis tämä ongelma vi, maksuviivästyksessä kuitenkin siisteytyy juridisesti, ja niin kuin Rova Weiler sanoi, e, ehkä myös suhteellisen selkeästi, mutta perusproblematiikka ei tästä poistu. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset yritykset eivät irtoa tästä peruspolitiikasta tämän direktiivin myötä. Ja toiseksi jos puhuttiin 60 päivää olisi liian tiukka ja vaarana oli se, että mitään sääntöä ei saada. Meillä on tänään 30 päivän säädös perusperiaatteena, josta voidaan poiketa, ja 7 prosenttia korkoja. <clears throat> Onhan meillä jotain. Jos neuvosto ei ole valmis ottamaan askelta eteenpäin, huolimatta näistä ongelmista, niin olisi ehkä rehellisempää sanoa, että jäsenvaltiot eivät ole valmiita käyttämään tiukempia säädöksiä. Tämä tietenkin, tämä tietenkin olisi harmillista esittelijä ja varjelistelijän työn kannalta, mutta olisi kuitenkin rehellisempää tämä olisi kuitenkin rehellisempää, että oikein on, että 9 prosentin korot on aika korkea, mutta siitä huolimatta on niin, että nämä yritykset, jotka, joka sitten vaatii korveusta ja osoittaa suurimman vahingon. voisi saada enemmänkin. 9 prosenttia on tällainen könttäsumma tietyllä tavalla, ellei muita näyttöjä ole. Ja lopuksi vielä puuttuisi siihen, mitä Kreuzberg sanoi. Minusta äh, meidän ehdotuksemme, Rova Gebhardt, äh, en tietenkään edusta tässä oikeistoa, niin kuin te sanotte, me edustamme poliittista keskustaa, tämä määritelmä tästä julkisesta sektorista, me unohdamme sen näillä, näillä yleisillä säädöksillä. Me sanomme, puhumme vain 60 päivästä kaikille ja tällä tavalla saadaan myös yksi ongelma pois. Uh, thank you, Mrs. Corazza-Bild. Kiitoksia. Seuraavana Corazza-Bild. No minä sitten taas edustan pieniä yrityksiä kun minulla on ollut sellainen pieni yritys, niin minusta tämä ehdotus ehdottomasti poistaa byrokratiaa ja helpottaa pk-yritysten tilannetta. Soveltamisalasta haluaisin saada hieman selvennystä. Toivottavasti en ole täysin ymmärtänyt tätä väärin, mutta artiklassa yksi sanotaan, että se soveltuu suoraan kaikkiin maksuihin, jotka liittyvät kaupallisiin toimiin. Ja sitten todetaan, että taloudelliset toimijat otetaan tässä huomioon. Minä olen alusta lähtien ymmärtänyt, että business to business on nimenomaan tärkeä osa tätä asetusta. Kertokaapa nyt minulle, jos olen ymmärtänyt tämän väärin. yrit, pienyritykset eivät saa rahaa pelkästään, tai saavat rahaa yrityksiltä, eivät pelkästään julkisilta viranomaisilta. Mutta pienyritykset on tämän lisäksi myös, eivät pelkästään velkojia, vaan velanantajia. Ja sekin kohta täytyy oikaista. Haluan tietysti kiittää teitä kaikkia, olette kaikki ihan mahtavia, mutta kiitososuuden jälkeen, niin minulla on sitten kyllä kommenttejakin. Olen ymmärtänyt henkilökohtaisesti kriisiaikana, että sopimusvapaus on todellinen etu. Mutta se voi myöskin saada aika väärinkäytöksiä. Siitä me pyrimme saada tässä aikaiseksi hyvän juridisen puitteiston, jotta voidaan välttää tämä. Voidaan välttää myös konkurssit. Haluaisin, että täällä pohdittaisiin mahdollisuutta siitä, että ajateltaisiin sopimusvapautta ja asetettaisiin tällainen katto, 90 päivän katto Syynä on se, että voi olla kriisiaikana sellaisia toimialoja, joissa poikkeus jolloin neuvottelujen, äh, neuvottelut voivat antaa tällaista liikkumavapautta pk-yrityksille. Julkisen viranomaisella ei pitäisi saada mitään poikkeuksia. Yritysten ja julkisten viranomaisten välinen suuri ero on se, että yritykset ottavat riskejä taas julkisilla viranomaisilla on budjettinsa, josta joku poliitikko on päättänyt. Siitä syystä tämä viivästys on pelkkää byrokratiaa. Ei kysymys ole siitä, etteikö rahaa olisi, vaan siitä, että paperit eivät liiku pöydältä toiselle. Näin tapahtuu monissakin maissa, mutta ei sen tulisi olla mikään syy sille, että ei sanktioitaisi näitä yrityksiä. Lopuksi puheenjohtaja, olen hyvin pitkälti samaa mieltä siinä, että meillä ei tulisi olla rangaistuksia tai näitä sanktioita ottaisin sekä kiinteät summat ja 5 prosentin pois ja mahdollisesti nostaisin tämän 7 prosentin koron 9 prosenttiin. Sillä minusta tällaiset kiinteät summat eivät ole oikeudenmukaisia. Perintäkulut, niiden pitäisi olla juuri tarkalleen perintä, perinnän kulujen suuruisia. Millä perusteella me muuten päätämme näistä summista? Minulla on syntynyt kuluja ja haluan, että ne korvataan. Ja tietysti haluan saada maksun mahdollisimman nopeasti. Sehän on tavoitteena. Kiitoksia. Uh, thank you very much indeed. Uh... Kiitoksia. Arjos seuraavana. Eh, muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella tämän asiakirjan esittelijä Rova Weileria. Hän on tehnyt todella hyvää työtä riippumatta siitä, että meillä on ollut monilla eri mielisyyksiä koskien alkuperäistä tekstiä ja se, että pystytäänkö tällä asiakirjalla ratkaisemaan viivästys, maksuviivästysongelmat eh, eri Euroopan unionin yrityksissä. Olen kuitenkin varma, että sekä tämä asiakirja että esitetyt tarkistukset ovat sellaisia, joiden Tarkoituksena on ratkaista ongelmat. Kaikkeen meidän pitäisi sopia näistä yhteisistä säännöistä. Tässä tarkistuksessa, joihin Massi viittasi, en puhu vakuutuksesta, vaan rahoituspalveluista – Minun mielestäni tämä vakuutusehdotus on jopa hyvä, ei ehkä tässä yhteydessä, koska ei, ei se tarvitse lainsäädännöstä luonnetta, mutta se olisi hyvä ajatus niin, että otettaisiin huomioon molemmat puolet, kun sopimus allekirjoitetaan. Siitä pitäisi sopia osapuolten välillä, se pitäisi olla valinnainen. Sitten rahoituspalvelu, josta, jota minun tarkistukseni käsittelee, koskee jälkeen, tämän tapahtuman jälkeistä tilaa minä uskon julkisen viranomaisen hyvään tahtoon sen jälkeen, kun se on ryhtynyt kauppoihin. Kun tämän tyyppinen sopimus allekirjoitetaan, yritys on yleensä tyytyväinen. Ei kyseessä ole ongelma, vaan se on hyvä uutinen. Ongelma tulee silloin, kun yritys ei saa maksua määrättyissä erä, määrätyn e- eräpäivän mennessä. Mutta todella lähtökohta on se, että uskomme molempien osapuolien hyvään tahtoon. Tarkoituksena oli nyt, olisi vain nopeasti ja vastuuntuntoisesti ratkaista maksun viivästyminen. Se on aivan sama aikomus kuin silloin, kun sopimus allekirjoitetaan. Näin ollen ei voida puhua sanktioista tai rangaistuksista. Niistä puhuttaisiin ainoastaan siinä tapauksessa, että viranomainen ei täytä niitä velvoitteita, jotka on tässä tarkistuksessa mainittu. Kiitoksia. Uh, Mrs. Reutova and then Mr. Manders. Edustaja Roitova ja sen jälkeen Manders, joka on tullut paikalle hieman myöhään. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin perustella tässä nyt vielä omat tarkistukseni. Tässä on kyseessä asetus, siksi meidän pitää olla täsmällisiä ja tarkkoja sen suhteen, miten, mitä muutokset tulkitaan. Siksi minä olen siis tarkistus 5 artiklaan 4. Ja tässä on kyse siitä, miten me suhtaudumme kumulatiivisiin maksuihin, laskuihin. Otan esimerkin sairaalasta. Sairaala saa lääkkeitä joltakin toimittajalta. Päivän mittaan tulee useita tilauksia eikä vain yhtä. Näin ollen ris- syntyy riski, että johonakin ajankohtana voi olla useitakin laskuja. Ja sitten jos vain meillä on vain yksi toimittaja, niin silloin, silloin puhuttaisiin vain yhdestä kumulatiivista laskusta semminkin, kun on kysy sitten va- vaatimuksista maksuviivästystapauksessa. Olen puhunut asiasta oikeudellisten asiantuntijoiden kanssa ja haluaisinkin estää tällaisen tapahtuman, että tulee useita laskuja, jotka ovat tavallaan spekulatiivisia maksuja, että, saisin, että niitä pidettäisiin vain yhtenä kumulatiivisena laskuna. Ja sitten sanktiot julkisille yrityksille ja yksityisille yrityksille. Mitään eroa tässä ei pitäisi tehdä. Ja minusta me kompromissi on mahdollista ja kompromissi perustuu siihen, että artikla 5 otetaan pois, jossa puhutaan 5 prosentin sanktiosta julkisissa kohteissa. Lisäksi katson, että meidän pitäisi erottaa 30 ja 60, poistaa 30 ja 60 päivän ero. Nimittäin se ei ole oikein, koska se, mitä se tarkoittaa, mehän haluamme yksinkertaistaa myös sanktioita, mutta tämä ei varmista sitä tai takaa sitä, että maksuviivästykset maksetaan. Minusta ei ole oikein määritellä eri ehtoja ja edellytyksiä julkisille yrityksille kuin yksityisille. Jokainen maa voisi sitten itse määritellä, mikä on julkinen toimija ja mikä ei. Ja tämä taas voisi johtaa uusi spekulaatioihin. Ja todellakin katson, että meidän pitäisi käyttää korkeampia sanktioita, eikä ole oikein, että yksi toimija saa 60 päivää ja taas toinen toimija 30 päivää. Se ei ole minusta moraalista. Ja sitten nämä könttäsanktiot, joita komissio on ehdottanut, se ei ole myöskään kunnossa. Siinähän on kyseessä Siinähän syntyy perintäkustannuksen edinen korvaamisasetelma. Olen ehdottanut asteittaita, asteittaista konseptia. Silloin kun puhutaan pienemmästä summasta, niin silloin lähetetään kirje. Kun summa on korkeampi, niin siitä tarvittaa jo juristi mahdollisesti. Näin ollen kustannuksetkin noisevat. Siksi ei ole hyvä, jos meillä on tällainen könttäsumma, summa joitakin tuhansia euroja. Siinä täytyy todellakin erottaa saamisen tason mukaan. Ja lopuksi ensimmäinen tarkistukseni käsittelee sanktioita. Katson, että meidän konseptimme ei pitäisi olla sellainen, että että meillä on tämä 5 euroa. Katson, että ne 5 euroa korkeammat vaatimukset eivät kuulu tähän järjestelmään. Kiitoksia. Thank you. Five euro. Five euro. Eh, protože nyní, je, nyní existuje pěti... Eh, Tänäänhän on viiden euron raja ja jos puhutaan viidestä eurosta, niin silloin tälle ei, makseta, tälle ei peritä viivästyskorkoa. Kaikki viivästyskorot koskevat vain jo suurempia summia, mutta tämä uusi asetus poistaa tämän rajan. Haluaisin kuitenkin, että tämä raja pysyy, koska muuten tämä ei ratkaise tätä ongelmaa. Muilta osin uskon, että tämä, tämä synnyttää spekulaatioita, kun lähdetään odottamaan vain sitä, että summat kasvavat, jonka jälkeen voidaan periä enemmän kuin 5 euroa. Hmm. Finally, Mr. Manders. Ja lopuksi sitten edustaja Manders, niin ihan viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä toivon, hyvä puheenjohtaja, No minä kaipaan tässä pankkeja. Mehän tuimme pankkeja. Koko ongelma tässä keskustelussa on nimenomaan rahoituksen saaminen. Julkisen sektorin pitäisi osoittaa esimerkkiä. Jos ne maksavat maksunsa liian myöhään, niin niiden pitäisi osoittaa silloin esimerkiksi sanktiot sopivat minulle vallan mainiosti. Jos laskut maksetaan ajoillaan, niin silloin ei synny sanktiota, ei mitään, ja kaikki toimii niin kuin pitääkin. Tämä kohdistuu vain yrityksiin, jotka maksavat liian, maksavat liian myöhään. Ja toivottavasti pankit oppivat ja me voimme huomata tämän direktiivin jälkeen, että löydämme sitten ratkaisun tähän rahoituksen saamiseen. Niin, että julkinen sektori ja yritykset, joilla ei ole rahaa riittävästi, voivat saada lainan pankista maksaa ajallaan. Se on minun päätelmäni ja toivottavasti se on myös se, mihin tämä direktiivi päätyy. Tuen siis monia näistä tarkistuksista. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia erittäin hyvistä näkökulmista. Nyt pyydän komission edustaja Brinkmania ja sen jälkeen Briania neuvostosta jotka ovat energisesti vieneet eteenpäin tätä asiaa. Ennen kuin Brinkman puhuu, niin halusin erityisesti huomioida, että jos katsotte tuota yksityiskohtaista vaikutusanalyysiä, josta keskustelimme prosessin aluksi, näette, että osa tästä, mitä mun kollegat mainitsevat, harmonisointi kaikkien taloudellisten toimien välillä, jo itse asiassa löytyy tästä analyysistä. Halusin vain huomauttaa komitealle, että Tätä analysoitiin aika yksityiskohtaisesti vaihtoehtona. Ja meillä on itse asiassa tässä nyt mahdollisuus katsoa näitä vaikutuksia ennen kuin sitten tehdään päätös siitä, mihin suuntaan mennään. Se on tärkeää. Ehkä on tärkeää myös, että että voivat sitä tarkastella. Mutta nyt ehkä komission edustaja Brinkman ehkä haluatte kertoa meille näkemyksistänne, mitkä teistä ovat hyviä kohteja, ja mitkä ovat ongelmallisia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todellakin muistuttaa, että vaikutusarviossaan komissio on pitkällisesti analysoinut tätä harmonisointikysymystä yritysten välillä. Ja kuten tiedätte, pääsimme täysin erilaiseen johtopäätökseen. Niin kuulettekohan minua? Komissio siis päätyi täysin erilaisen johtopäätelmän verrattuna tämän valiokunnan johtopäätelmiin ja olen tietenkin pettynyt tästä kehityskulusta. En voi sitä kätkeä. Olemme kaikki yhtä mieltä tavoitteesta. Haluamme auttaa pk-yrityksiä ja näyttää siltä, että keinoista olemme selvästikin eri mieltä komission ja parlamentin tiettyjen poliittisten ryhmien jäsenten välillä. Tämä on tietenkin pettymys, koska olemme tietoisia siitä, että nykyisessä talouskriisissä luoton saanti on erityisen vaikeaa pk-yrityksille. Ja lyhyesti sanon, että uskomme, että näiden yritysten välisten maksuaikojen harmonisointi tulee vaikuttamaan yritysten välisiin luotonsaantiin ja näin pk-yritykset jäävät ilman sitä luottoa, jonka ne, jota ne olisivat saaneet suuryrityksiltä, jotka ovat niiden luotonantajia, ne joutuvat kääntymään pankkien puoleen, kuten tiedämme, että pankit eivät ole kovinkaan valmiina antamaan luottoa pk-yritykselle. Olemme siis tilanteessa, joka mielestäni ei tule ratkaisemaan pk-yritysten ongelmia. Tämä on todellinen ongelma jossakin tapauksissa. Maksun ovat joskus todella pitkiä. Tämä on todellisuutta ja se koskee erityisesti tiettyjä sektoreita, mutta ei pidä myöskään unohtaa yritysten todellisuutta e, tilanteessa, jossa yritykset voivat hyötyä yritysten välisistä lainoista ja nyt ne jäävät ilman sitä. Olemme siis hyvin pettyneitä, koska uskon, että olisimme voineet todella yrittää pk-yrityksiä. Olemme kaikki täällä pk-yrityksiä auttamassa, mutta tilanne on kuitenkin tämä. Meidän vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon hyvät ja huonot puolet ja, ja pikemminkin näyttää siltä, että meidän analyysistämme ette ole te aivan samaa mieltä. Ehdotuksessamme tärkeällä osalla on maksuaikojen harmonisointi viranomaisten kanssa. Olemme sitä mieltä, että pk-yritykset ja yritykset yleensä ovat tilanteessa, jossa niillä ei ole juurikaan liikkumavaraa. Sen sijaan viranomaisten tilanne on täysin erilainen yrityksiin verrattuna. Jotkut teistä kiinnittivät tähän huomiota. Se, että rajoitetaan maksuaikaa 30 päivään on meistä keskeinen ja todella toivomme, ettei tätä ehdotusta vesitetä. Todella toivomme, että pk-yritykset voisivat hyötyä tällaisesta edistysaskeleesta. Se olisi todellinen edistysaskel nykytilanteeseen verrattuna. Olemme hyvin pettyneitä, jos näemme, että ehdotuksessa mennäänkin 60 päivään tai vielä pitempiin maksuaikoihin. Uskon, että se olisi suuri pettymys pk-yrityksille. En nyt ehkä ajan puutteen vuoksi puhu muuta kuin näistä asioista. Komissio on tietenkin käytettävissänne ja olemme valmiita hakemaan parhaita kompromisseja jotta todella voisimme auttaa pk-yrityksiä, jotka olisivat myös tietenkin juridisesti kestäviä. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, thank you very much indeed, Mrs. Brickman. And uh, Mr. Bryant. Kiitoksia, sitten herra Bryant. Muchas gracias, presidente. No, no sé. Kiitoksia, puheenjohtaja. En tiedä, Käykö usein niin, että olen aivan yhtä mieltä komission kanssa ja vielä vähemmän parlamentissa, mutta näin kuitenkin nyt on. Tilanne on se, että olemme täysin yhtä mieltä komission huolista tästä parlamentissa tapahtuvasta kehityskulusta. haluaisin nyt keskittyä kolmeen asiaan. Yritysten välisten maksuoikeuden harmonisointi on asia, jonka komissio tutki tarkkaan vaikutusarvioinnissaan ja se hylättiin, koska se oli huono ratkaisu. Pyydän teitä todella miettimään asiaa, koska olisi erittäin vakavaa, mikäli parlamentti korostaisi kantaa, jossa ei ole juurikaan taloudellista mieltä voi olla, että se ensi kädeltä näyttäisi ratkaisevan ongelmat, mutta se oikeastaan luo uusia ongelmia ja niin paljon ongelmia, että komissio hylkäsi tämän vaihtoehdon eikä ottanut sitä mukaan alkuperäiseen ehdotukseensa. Vaikutusten arvioinnissa on selitetty hyvin nämä perustelut tälle hylkäämiselle. Todella pyydän, että toimisitte erittäin varovaisesti, kun pohditte yritysten välisten maksuoikeuden harmonisointia. Neuvosto vastustaa sitä täysin. Olemme tässä asiassa täysin yhtä mieltä komission analyysin kanssa. Toinen asia. Olemme yhtä mieltä siitä, että julkinen sektori, eli niin viranomaiset, on taho, joka on suitsittava niin, ettei se väärinkäytö valtaansa. Olemme yhtä mieltä tästä yleisestä määräajoista, joihin sovelletaan tiettyjä poikkeuksia, määräajoista, joita komissio on pyytänyt. Kyseessä on 30 päivän määräaika. Haluaisin viitata myös toiseen ylilyöntiin, jonka parlamentti on ottanut mukaan, josta olemme hyvin huolestuneita. Se koskee julkisen sektorin laajentamista esitetyissä ehdotuksissa on ehdotettu, että mukaan otettaisiin paljon suurempi julkinen sektori kuin tarkoitimme. Mitä enemmän julkista sektoria laajennamme, mitä sillä ymmärrämme, sitä enemmän sellaisia julkisia yrityksiä otetaan mukaan, jotka ovat kilpailemassa yksityisyritysten kanssa. Ja näin ne nämä julkisyritykset tarvitsevat tasa-arvoista kohtelua. Mutta nyt kun ollaan laajentamassa soveltamisalaa, tehdäänkin vahinkoa, kun kohdellaan kovemmin julkista sektoria. Tässäkin asiassa neuvosto aika lailla vastustaa soveltamisalan laajentamista. Uskomme sitä, että komission alkuperäinen julkisen sektorin määritelmä on oikea. Haluaisin puhua myös asiasta, johon täällä usein viitattiin, nimittäin näistä sanktioista. Artikla 5.5. Neuvosto hylkää sen täysin. Neuvostossa olemme sitä mieltä, että tämä 5 prosenttia on täysin suhteeton määrä ja se aiheuttaa paljon ongelmia. Ongelmia tulee, koska sanktio aiheuttaa ylikompensointia joka saattaa johtaa vääristäviin vaikutuksiin. Missään valtiossa sanktiot eivät koskaan ole hyödyttäneet eh, tiettyjä henkilöitä, vaan, vaan valtiota. Tässä olemme nyt ottamassa käyttöön vääristyneen, ongelmallisen juridisen välineen. Meidän olisi tietenkin annettava sellaista lainsäädäntöä, että voisimme välttää ongelmat nyt ja tulevaisuudessa. Haluaisin vielä todeta, että neuvosto on varsin lähellä komission alkuperäisiä kantoja lukunottamatta tätä 5 prosentin sanktiota. Muissa asioissa olemme varsin lähellä komission kantaa mikäli mahdollista, haluaisimme, että parlamentti tarkistaisi omaa kantaansa henkilökohtaisesti. Arvostan suuresti Rova Weileria ja ymmärrän, kuinka valtavia vaikeuksia hänellä on, kun hänen on käsiteltävä tätä näin monimutkaista asiaa. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia mahdollisuudesta tuoda esiin neuvoston kannat. Niin, en kyllä halua nyt avata uutta keskustelukierrosta, jos ei teillä ole jotain erityisen tärkeää sanottavaa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, en minä haluan nyt avata tässä uutta keskustelukierrosta, mutta kaikilla kunnioituksella komission edustaja kohtaan on keskustelut asiasta kollegoiden kanssa. En oikein ymmärrä, emmekä ymmärrä tätä komission pettymystä. Meillähän on, kaikki tavoit- Meillähän on kaikilla tavoitteena helpottaa pk-yritysten asemaa. Ymmärsimme, että olette pettyneitä 30 päivään. Mutta emme ole ymmärtäneet tätä pettymystä tähän siihen, että ei ole rajoitusta. En ymmärrä, miksi olette pettynyt. No, ehkä teidän on syytä katsoa 29, 30 ja 31 sivut tästä vaikutusarvioinnista, ja silloin tiedätte, miksi komissio ei halunnut hyväksyä tätä ehdotusta täydestä harmonoinnista, ja esittäisin, että kaikki <clears throat> kollegat voisivat lukea nämä kolme sivua ellei te ole samaa mieltä komission arvion kanssa, niin se on sitten esiasia, mutta on syytä ehkä tarkistaa, että, että, että on pärjää, kestääkö teidän argumenttinne äh, komissiota vastaan. En nyt aio opastaa teitä mihinkään tiettyyn suuntaan, mutta nyt kun ajatellaan sitä, kuinka, tärkeä, kuinka ää, tärkeä tämä prosessi on tälle valiokunnalle ja kuinka tärkeä tämä lainsäädäntö on. Ja kuitenkin prosessin alussa käytiin läpi tämä vaikutusarviointi. Nyt jos jotkut kollegat haluavat unohtaa tämän komission arvion, mikä siinä se on heidän arvionsa, mutta on syytä tarkistaa, että, että kestääkö oma argumentointi tämän vaikutusarvion edessä. En tiedä, ehkä mä esittelijä Weiler sitä haluaa luoda painetta, äh, mutta kuitenkin äh, Ruva Hanslik on äh, oikeastaan päävastuussa tästä päätöksestä. Tämä on minun neutraali kantani puheenjohtajana. Herra Dion, en nyt halunnut avata uutta keskustelukierrosta. Onko teillä jotain erityistä lisättävää? Uh, niin puheenjohtaja. Te nyt pyydätte meitä toista kertaa katsomaan tätä vaikutusanalyysi. Että kuvittele, että ryhdymme hoitamaan varjoistelun työtä lukematta kaikki asiakirjoja. No tietenkin olemme lukeneet, mutta lukemisen lisäksi puhumme, puhun myös yksittäisten yritysten edustajille ja yrittäjille. Jos tekin tekisitte samoin puheenjohtaja, niin huomaatte, että heillä on todella vakavia ongelmia. Ja pk-yritysten toive, toisin kuin mitä komissio on juuri kertonut meille – on toinen. Eli siitä syystä me teemme näin. Ja tämä johtuu kaikki siis siitä, että me itse yhteyttä pk-yrityksiin. Okay. Right. Thank you. Well, I'm pleased you have. Um... Okei, okay, olen hyvilläni, että te olette lukenut. Ja te jo arvasitte minun kommenttini. Toinen kommentti on se, että keskustelu on käyty tämän ehdotuksen juridisesta asemasta – ja esittäisin, että jos koordinaattorit sopii, jos koordinaattorille sopii, että, että oikeudellisen yksikön edustaja voisi tulla koordinaattorin kokoukseen antamaan alustavan kantansa asiasta. Rova Weiler, haluatteko te tehdä yhteenvedon, missä me olemme? Ja das mache ich. Kernaasti. Täällä on aion äh, puuttua, aion puuttua muutamaan kysymykseen, muutamaan kommenttiin. Ensinnäkin tähän viimeiseen kommenttiin. Tiedän, että kollegani E, varjoesittelijät ovat tietenkin lukeneet kaikki asiakirjat. E, he olivat myös yleensä kaikki paikalla silloin, kun puhuimme järjestöjen kanssa. Ja he tuntevat ne tekijät, jotka puhuvat puolesta ja vastaan. Jossakin vaiheessa kuitenkin täytyy tehdä poliittinen päätös. Ja tässä tulenkin ensimmäiseen kohtaan neuvostoon. Ymmärrän, että neuvosto on pettynyt, mutta mutta tämä on demokraattinen prosessi, jossa on mukana hyvin monia erilaisia poliittisia ryhmiä ja muita ryhmittymiä. Näin on tilanne. Ja voin sanoa, että luojan kiitos ei ole olemassa yksittäistä ryhmää, joka voisi viedä lain läpi yksinään, vaan aina täytyy sopia. Eh, kyllähän te, te, te itsekin sen tiedätte, kun teillä on 27 jäsenmaata ja täällä nyt on, siellä varmasti on 4-5 erilaista kantaa. Eihän se ole teillä yksinkertaisempaa kuin minulla täällä varjoesittelijöiden kanssa. Joskin meillä on enemmänkin oma etumme kuin neuvostossa, jossa on taas kansallisia etuja, joita tähän mennessä en ole meillä havainnut. Tämä on demokraattinen prosessi ja siksi täytyy myös hyväksyä muutokset – niin minunkin on täytynyt vielä toistan. Minä itse ja myös suurin osa ryhmästäni olisi kannattanut sopimusvapauden säilyttämistä ja sopimisen vapauden puitteissa on meillä vissiä säädöksiä, joita olisimme kannattanut. Enemmistöä tämän taakse ei tullut ja siksi minä olin, olin valmis joustavasti ottamaan huomioon muut näkökohdat. Rova Brinkman olen sitä mieltä, että julkisella palveluyrityksellä on esimerkki funktio, mutta vetoaisin myös sen puolesta, että ei pidä toistaa sellaista, joka on jo joulukuusta lähtien ollut poissa pöydältä, nimittäin tämä 5 prosentin rangaistusmaksu julkisille yrityksille. Olimme alusta pitäen ensimmäisissä keskusteluissa tässä parlamentissa, olimme kaikki sitä mieltä, muita mielipiteitä ei kuullutkaan, että 5 prosenttia on liian suuri me tarvitsemme nyt puolen vuoden keskustelun jälkeen, ei meidän tarvitse tähän palata enää. 5 prosenttia ei ollut koskaan keskustelun kohteena. Onko sitten 2 prosenttia, mikä olisi pitänyt ottaa, niin kuin ehdotin, tai vaihtoehtoisia. Vaihtoehtoisesti ei mikään rangaistus tai sakko, vaan siistyskoron korottaminen se on minusta vähän toisenlainen budjettikohta, mutta se on myös vissi sanktio koska ilman jonkinlaisia sääntöjä emme pääse eteenpäin. Me tiedämme vuoden 2000 lain ja se ei riittänyt. Haluaisin tässä yhteydessä vielä esittääkseni kiitokseni juurivaliokunnalle ja vedota kollegoihin, jotka tiukensivat oikeusvaltiokunnassa tätä artiklaa, joka koskee epä, näitä epäreiluja liike, menettelyä. Sitä ei saa aliarvioida, se ei tietenkään hoida kaikkia, mutta se rikastuttaa tätä koko lakia. Siitä haluan kiittää oikeusasian valiokuntaa. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että missään tapauksessa emme halua sellaista uutta lakia, joka sitten eh, emme halua vetoa myös eh, tässä neuvosta, emme halua mitään Ranskan tyyppistä lakia, jossa on satoja poikkeuksia. Kukaan ei enää näe metsää puilta. Jatkuvasti tulee lisää poikkeuksia eh, ja asianosaiset pitävät tätä äh, itse äh, epäbyrokraattisena. Jos me haluamme johdonmukaisen lain, niin silloin sen täytyy olla myös pragmaattinen, käytännönläheinen ja ymmärrettävä. Ja se ei saa olla byrokraattinen. Ja tässä vetoan vielä kerran äh, sen puolesta, että ei nyt alistuta ulkopuolisiin painostukseen, vaikka perusteluja löytyisikin Äh, lisää, li, liikaa poikkeuksia ei saisi ottaa. Tämä on minulle henkilökohtaisesti tärkeää. Sanon sitä sen takia, koska tiedän kollegojeni luovuuden äh, esimerkiksi liberaaliryhmässä äh, on kolmella kollegalla on kolme eri mielipidettä. Ja muissa ryhmissä on myös suuria eroja. Anteeksi vaan, Rova Ryölle, te olette ainoa vihreä, joka on pysynyt johdonmukaisena. Näin on kuitenkin Marjat. Kaikki ovat vähän vaihdelleet kantaansa. Ja lopuksi sanoisin vielä, että meidän pitää olla rohkeita ja meidän täytyy pitää kiinni päätöksestämme. Me emme saa ajautua mihinkään juridisiin kikkailuun. Tämä on kuitenkin poliittinen päätös. Ja on sitten kysymys sopimus, sopimisen vapaudesta tai ei, koska enemmistö, se on mahdollista, jos me haluamme. Olisi muuten yhtä mahdollista herra Kreutzmann saada sanktioita tai rangaistuksia Saksan lakiin. Jos me poliittisesti haluamme, niin se olisi mahdollista. Eh, meidän täytyy muistaa, jos me emme poliittisesti halua sitä, niin me sanomme, että meillä on toinen linja, me, eh, me katsomme, että muut, toiset välineet ovat eh, mielekkäämpiä, mutta minä en haluaisi lähteä tälle juridisen kikkailun tasolle ja sanoa, että tämä ei sovi. Jos me poliittisesti olemme sitä mieltä, että me tarvitsisimme säädöksen, jotka, jossa on mukana myös yksityistä Meidän pitää pitää kiinni tästä linjasta, jos me katsomme, että meidän täytyy myös korottaa viivästyskorkoja, niin siellä meidän täytyy pitää kiinni tästä linjasta, koska me ollaan kaikki yhtä mieltä siitä. Jokainen haluaisi tehdä jotakin pk-yritysten eteen. On erilaisia välineitä, joilla on sama tavoite. Tärkeää minusta on kuitenkin se, että meillä on johdonmukainen laki, eikä sellainen laki, joka sitten ehkä kolme kuukautta hyväksymisessä jälkeen ajautuu tuomioistuimeen. Sekään ei ole Euroopan parlamentin tahto. Siksi meidän täytyy Strasbourgissa vielä käydä viilaamassa tätä tehokasta lakia. Ja nyt jos, jos joku siitä huolimatta ei halua olla mukana, niin sehän on demokratiaa. Se täytyy hyväksyä mutta kyllä meidän pitäisi saada laaja selkeä enemmistö sen taakse, että to, melko todennäköisesti joudutaan neuvottelemaan myös neuvoston kanssa. Well, thank you very much indeed. Niin, kiitoksia kovasti edustaja Weiler siitä, että olette vienyt tätä asiaa eteenpäin. Ja kaikille, jotka ovat ottaneet siihen osaa, keskustelu on oikein hyvä. Äänestys pidetään 28.4. Ennen sitä käydään paljon keskusteluja. Meillä on ollut hyvä näkemysten vaihto. Toivottavasti saamme myös lisää materiaalia. Ja varmasti edustaja Vailari näin tekeekin varjoistelijoiden kanssa. Meidän pitää kuulla vähän, mitä tuolla neuvostossa keskustellaan, sillä minusta vaikuttaa siltä, että kaikkein tärkein asia, mitä voidaan tehdä pk-yrityksille, on parantaa maksujärjestelyitä mahdollisimman nopeasti. Tämän direktiivin on tarkoitus tulla voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se julkaistaan, joten kyseessä on hyvin pikainen asia. Jos meidän kantamme poikkeaa tästä niin paljon, niin silloin tietysti neuvottelut viivästyvät monella kuukaudella kollegat siitä päättävät. Ja se olikin se, mitä edustaja Gebhardt totesi. Varmasti pohditte kaikkia näitä kysymyksiä ja jään odottelemaan sitten sitä, että voin olla äänestyksessä puhe- puheenjohtajana 28.4. Nyt päätän tämän osan kokouksesta. Jatkamme koordinaattoreiden kokouksella kello kuusi. Tulkaa silloin paikalle. Kuulemme oikeudessa yksikön näkemyksen ja Weisgerber on täällä kertomassa omasta näkemyksestään ja mahdollisuudesta päästä ensimmäisen käsittelyn sopimukseen. Huomenna jatkamme kello yhdeksän tässä huoneessa. Siinä edustaja Grek esittelee mielenkiintoisen mietintönsä, joka koskee sisämarkkinoita ja Montti sen jälkeen sitten tulee paikalle kello 11. Nähdään tuolloin, kiitos.